ovat Annelies Dodd, Vicky Ford, Afsal Khan ja Andrew Luer äh, on valittu kansallisen parlamentin jäseniksi. Äh, Euroopan parlamentti toteaa, että heidän paikkansa ovat vapautuneet 9. kesäkuuta 2017 lähtien työjärjestyksen mukaisesti. Portugalin tasavallan viranomaiset